Haluaisin ilmoittaa parlamentille, että artiklan äh, työjärjestyksen kohda 216 kohdan 4 mukaisesti ei ole esitetty pyyntöjä eilen kello 17 äänestet, ilmoitetuista oikaisuista ja niiden äänestyksistä, joten nämä oikaisut